ilmaista, mitkä meidän prioriteettimme ovat, kun pyritään harmonisoimaan toimia tällä alueella. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Ja parhaat kollegat, tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys toimitetaan keskiviikkona kello 12 joten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Vuorossa on herra Leichtfriedin mietintö, kaksi käyttötuotteiden ja teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Mietinnössäkin todetaan, tai kun aloitin tämän asian käsittelyn, niin en tiennyt, miten laajasta asiasta on kyse. Kyse on oikeastaan toimialasta tai toiminnasta, joka on kaksijakoinen. Toisaalta sitä kritisoidaan, mutta se luo myöskin työpaikkoja ja tästäpä syystä me tarvitsemme Euroopan laajuista toimintaa. Kyse on lähinnä yksinkertaistetusta vientilupamenettelyistä niiden tuotteiden osalta, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Kyse on kemikaaleista, ydinpolttoaineista, aseiden osista, tietokoneen osista ja myöskin siitä, miten käsitellään ohjelmistoa ja ohjelmiston osioita. Mielestäni on erittäin tärkeää, että nykyiset jäsenvaltioiden erilaiset menetelmät saataisiin virtaviivaistettua, eli että ne olisivat tarkempia, kohdennettuja ja myöskin avoimempia. Ja tärkeintä on, että ne ovat eurooppalaisella tasolla avoimempia. Mietintöä laadittaessa huomasi myöskin Lissabonin sopimuksen vaikutukset varmaankin ensimmäistä kertaa. Se oli havaittavissa täällä, sillä kun komissio jätti neuvostolle tämän tekstin käsiteltäväksi, niin se luuli, että asia saataisiin hyvinkin nopeasti käsiteltyä loppuun, mutta näin ei ollutkaan, vaan se tuli tänne ja on hyvä, että tuli parlamentinkin käsittelyyn, sillä me emme ole aina neuvoston kanssa samaa mieltä ja palaan tähän vielä tuonempana. Tähän liittyy muun muassa juridisia ongelmia ja on, olen erittäin kiitollinen komission edustajille siitä, että olette voineet osallistua tähän elämälliseen yhteistyöhön, jotta saimme tällaisen tasaveroisen lähestymistavan käyttöön. Ja tätä kautta saatiin myöskin äh, vähennettyä näiden keskeisten ongelmien määrää. Me olemme täällä pitkälti samaa mieltä asioista, mutta eriäviä kantoja on osa havaittavissa keskustelussa neuvoston kanssa. Voidaanko luvat myöntää viennin toteutettua vai pitäisikö ne myöntää vasta ennakkotarkastuksen jälkeen. Tähän kysymykseen täytyy löytää ratkaisu. Eli meidän täytyy ensin pyytää vientilupaa vaarallisille tuotteille eikä vasta jälkikäteen. Eli vasta sitten, kun tuotteet on jo viety muualle, koska muutenhan vientiluvan epääminen ei johda mihinkään. Eli kyse on tästä ex post ja ex ante kysymyksestä, eli ennakkolupaa pitää saada minun mielestäni. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, ja tässä suhteessa emme ole samaa mieltä neuvoston kanssa. Ja tämä kysymys liittyy äh, raportoinnin avoimuuteen. Me olemme avoimia sen suhteen ja meidän mielestämme pitäisi parlamentin saata tietää, mitä tuotteita on saatu vietää ja minne. Ja meidän täytyy vain varmistaa, että asiat hoidetaan oikealla tavalla kuntoon. Ja lopuksi toteaisin, että meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että miten toimimme niiden laitteiden ja aineiden suhteen, joita voidaan käyttää ihmisoikeusrikkomuksiin. Minun mielestäni tämän tyyppistä vientiä ei voida hyväksyä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat, ja nyt suurella mielenkiinnolla odottamaan tätä nyt alkavaa keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt todella puheenvuoron saa komission jäsen Malmström. Olkaa hyvä. Yes. Thank you, Kiitoksia puhemies, arvoisa esittelijä. Joka päivä eurooppalainen yritysmaailma joutuu kilpailemaan yhä kilpailukykyisemmässä muuttuvassa maailmassa. Riippuvaisuuskysymykset, toimituspäivämäärät ovat yhtä tärkeitä kuin laatu ja hinta. Kaksi käyttötuotteet ovat erityinen haaste tässä mielessä, koska tässä tarvitaan luvan lupa. Kaksi käyttötuotteet eivät ole mitään tiettyjä markkinatuotteita, vaan niitä käytetään legitiimisti erityyppisissä kysymyksissä avaruusteollisuudessa, ilmailussa, kemian teollisuudessa ja monilla muilla aloilla. Tuo tavaroita valvotaan, koska niitä voidaan mahdollisesti käyttää myös sotilastarkoituksiin. Monet jäsenvaltiot ovat pyrkineet helpottamaan näiden tuotteiden vientiä. Nämä ovat tällaisia yleisiä vientilupia ja näin yritykset joissakin jäsenvaltioissa voivat viedä kaksi käyttötavaroita mahdollisimman vähäisellä taak- hallintotaakalla. Kun seurataan näitä kansallisia toimenpiteitä, komissio on tältä pohjalta 2008 esittänyt oman ehdotuksensa, jolla pyritään laajentamaan näitä kansallisia järjestelmiä kaikkiin EU-viejiin. Ehdotus uudeksi vientiluvaksi on suunniteltu niin, että viejät kaikissa jäsenvaltioissa – voivat hyötyä yksinkertaistetuista vientimenettelystä joidenkin kaksikäyttötuotteiden kohdalla joihinkin tarkoituksiin. Ja näin osallistuminen, esimerkiksi kysymys messuille osallistumista on helpompaa kun tuotteita viedään sitten, kun niitä on korjattu, se on myös helpompaa. Ja televiestintä, laitteistot ja kemikaalikysymykset helpottuvat. Toisaalta jäsenvaltiot pystyvät keskittämään rajalliset varansa transaktioihin, jotka todellakin asettavat jonkinlaisen riskin. Komissio jatkuvasti saa valituksia alalta, joitakin vientilupia on evätty, kun taas samanlainen kauppa on saanut luvan jossakin muussa maassa. Ja tämä ehdotus on ensimmäinen askel sen suuntaan, että poistetaan näitä epätasa-arvotekijöitä yhtenäismarkkinoilta. Monet maat ovat ryhtyneet samantyyppisiin toimiin, jotta ter- ter- terästäisivät vientivalvontaansa, eikä meidän pidä jättää jälkeen. Haluaisin kiittää esittelijä ja muita meppejä erittäin rakentavasta työstä. Mietintö, jonka olette esittäneet valiokunnastanne, on todellakin oikean suuntainen ja se on pitkälti samansuuntainen kuin komission kantakin on. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia teille. Ja nyt äh, puheenvuoron saa ulkoasiaina valiokunta. Herra Vyytikofra, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Edessämme on nyt aihe, joka koskee yhtä lailla kauppaa ja turvallisuutta. Kaksikäyttötuotteita voidaan käyttää kahtalaisella tavalla niin siviili- kuin sotilaalliseenkin käyttöön, arkaluontoiseen mm, tai jopa vaaralliseen turvallisuuskäyttöön siis. Jotkut esimerkiksi Saksan talousministeriö väittävät, nyt lainaan, että kyse on ei-kriittisistä tuotteista. Tämä on väärin ja Euroopan parlamentin valiokunnat ovat ottaneet vastuullisemman kannan tähän asti. Itse olen ulkoasiain valiokunnan, sen turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnan edustajana. Ja näissä valiokunnissa kantamme on hyvin selkeä. Pitäisimme hyvin pitäisimme erittäin ongelmallisena ja vastuuttomana jos AFETin, SEDen ja erityisesti esittelijän kantaa tästä ennakkovalvonnasta, ennakkotarkastuksista ei seurattaisi. Kyseessä on nyt tämä yksi suuri kiista, joka vielä on ratkaisematta jälkeen. Jos äh, tämä valvonta on tapahtuu viennin jälkeen, niin tämä olisi ongelmallista Euroopan unionille ja myös hankalaisen kauppakumppaneille. Emme halua, että tässä nyt halutaan korvata jälkikäteisellä valvonnalla etukäteisvalvonta, niin kuin on ehdotettu. Tässä kaup kauppa-asiat menisivät turvallisuuden edelle. Monet jäsenvaltiot, esimerkiksi Alankomaat, ovat painokkaasti varoittaneet tästä jälkikäteisvalvonnasta ja olisi kansalaistemme etujen mukaista, jos Euroopan parlamentin täysistunto vahvistaisi valiokuntien tekemän päätöksen ja ehdotuksen. Kiitos. Kiitoksia. Eh, ja nyt eh, ensimmäisenä EPP-ryhmä, eh, täältä Rova Köstinger. Kiitos, Kiitos puhemies. Todella, kun puhutaan kaksikäyttötuotteista, joita viedään kolmansiin maihin ja joita voidaan käyttää kahtalaisessa tarkoituksessa, niin nämä näiden vientilupien, yleisten vientilupien tulisi helpottaa Euroopan viejien toimintaa, säästää niiden aikaa ja vahvistaa niiden kilpailukykyä, kun niiden ei tarvitsisi näitä yksittäisiä vientilupia hakea. Joten olisi tärkeää, että nämä vientiluvat eivät monimutkaistaisi toimintaa. Kun kuitenkin kyse on kaksikäyttötuotteista, nämä eivät saisi aiheuttaa minkäännäköistä vaaraa. Tarpeetonta, liiallista valvontaa tulisi välttää. Jos ajatellaan vaikkapa keskisuurta yritystä, joka tarjoaa koneiden korjauspalveluja tai varaosapalveluja tulisi voida tarjota näitä palveluja mm, myös tulevaisuudessa. Jos meillä on selkeät kriteerit ja selkeät puitteet ja selkeät määritelmät, niin äh, sääntömme ovat ymmärrettävämpiä. On hyvin tärkeää, että sidosryhmät ovat päätöksenteossa mukana ja että ne voivat äh, tukea tehtyjä päätöksiä. On aivan ilmeistä, että päätöstemme on oltava avoimia. Ja lopuksi toteaisin vielä, että tarkoitushan oli nyt keventää byrokratiaa ja siksi tuotteiden ja teknologioiden turvallisen käytön tulee hyödyttää markkinoita ja siksi näitä ehdotuksia tulisi keventää. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kutas, SD-ryhmä, olkaa hyvä. Missar, stimați colegi. În primul rând doresc să Puhemies, arvoisa komission jäsen kollegat, ensin haluaisin onnitella kollegaamme esittelijää tästä näin teknisluonteista mietinnöstä. Se vaikuttaa konkreettisesti kansainväl- kanso- kansalaisten turvallisuuteen. EU harjoittaa valvontaa, mitä tulee kaksi käyttötuotteessa on 15 vuotta e- ennakkotoimenpiteiden kautta, kuten luvanantojen ja tullirekisterien kautta EU estää esimerkiksi joukkotuhoaseiden leviämistä. Mutta siltikin eurooppalainen järjestelmä täytyy saada avoimemmaksi, avoimemmaksi ja demokraattisemmaksi. Tässä tarvitaan turvallinen, varma järjestelmä, mitä tulee ilmoituksiin, vientien kohdalla, kun on kyseessä on kaksikäyttötuotteet. Tietoja pitää kerätä, välittää, tallentaa ja näin estää joukkotuhoaseiden leviäminen. Olen myös tyytyväinen esittelijän ehdotuksesta, jotta koordinaatioryhmä kaksikäyttötuotteiden kohdalla antaa vuosikertomuksen parlamentille. Näin on helpompi harjoittaa valvontaa. Euroopan komission täytyy kertoa parlamentille täytäntöönpanokysymyksistä asetuksen kohdalla. Ja sen pitää myös esittää vaikutusarviointi ehdotusta toimenpiteistä. EUn edustus kansainvälisissä valvontaelimissä tarvitsee parannusta, ikävä kyllä valtiot, joissa valvotaan vientiä. Tässä toimitaan kansalliselta pohjalta ja sitten täytäntöönpano tapahtuu EU-ssa ilman, että parlamentti on mukana. Tämän takia haluaisin parempaa valvontaa, jossa parlamentti on myös mukana ja nä- lakeja pitäisi säätää paremmin jo niin kuin Lissabonin sopimuskin vaatii. Kiitoksia ja sitten Rinaldi kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Jo tänään valvonta on hankalaa asemarkkinoilla. Valvonta toimenpiteitä hankaloittaa muun muassa se, että vaarattomalta näyttävät aseet joutuvat kaupan kohteeksi ja niistä tehdään rahaa. Eli tämä pätee juuri näihin kaksi kautta tuotteisiin. Eli tämä määräysten kakofonia johtaa kyllä valvontaa toimenpiteiden tehottomuuteen. Komissio on esittänyt vuonna 2000 ehdotuksensa. Nyt niistä, niihin liittyen on olemassa päivitystarvetta. Kolmikantaneuvottelut ovat käynnissä. Komissio on tehnyt ehdotuksensa asetuksen muuttamiseksi. Tarkoituksena on johdonmukaisten sääntöön käyttöön ottaminen. Neljä huomiota haluaisin ottaa esille. Erityisesti nämä vähempiarvoisten tuotteiden tai toimitusten kohde. Mehän tiedämme, että komissio on laskenut tätä raja-arvoa 5000 eurosta 3000 euroon, mitä tulee määrä mutta kohdemaihin, niiden määrä on hyvin pieni. Ja meidän keskeisin viestimmehän on se, että me haluamme saada aikaiseksi turvallisuutta. Ja tämä aspekti pitäisi tulla korostetusti esille kolmikantaneuvotteluissa. Mitä tulee tähän ex ante kysymykseen ja rekisteröintivelvoitteeseen, se pitää ottaa esille ja lisäksi me tarvitsemme riittävää avoimuutta, jotta voidaan varmistaa, että muun muassa ihmisoikeusjärjestöt tai AY-liikkeiden edustajat voivat osoittaa selvittää, mitä menettelyjä on käytetty, ja kysehän on loppujen lopuksi parlamentin tekemästä päätöksestä. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Scholz, yksi minuutti. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Kiitän esittelijää Leichtfriedia hänen tekemästään työstä ja toivotan ryhmäni nimissä hänelle onnea matkaan vaikeisiin neuvotteluihin neuvoston kanssa, neuvoston, joka valitettavasti ei ole täällä nyt kuuntelemassa keskusteluamme. EPPn tarkistukset eivät auta esittelijää, vaan hankaloittavat äh, Euroopan parlamentin neuvottelukantaa. He haluavat helpottaa vientilupien saamista ja siksi minun ryhmäni ei EPPn tarkistuksia tule tukemaan. Toiseksi toteaisin, että pidämme hyvin ongelmallisena sitä, että kaksi käyttötuotelistaa äh, käytettäisiin siihen, että äh, kehitysmaat jäisivät Ähm, teknologian kehityksen kärryiltä, esimerkiksi äh, hyvin tehokkaiden äh, tietokoneiden ja tietojärjestelmien äh, suhteen. Olemme tehneet tarkistuksen 47 ja toivomme tukea tälle tarkistukselle tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Obermeier sitoutumattomat, olkaa hyvä. Danke, puhemies. Kiitoksia, herra puhemies. ATK-ohjelmat, kemikaalit, ydinaineet, niitä voidaan käyttää myöskin siviilitarkoituksiin, mutta me tiedämme, että eurooppalaiset maat ovat toiminnattaneet Libyaan myöskin teloitus- ja kidutustarkoituksiin tämän tyyppisiä aineita. Ja me tiedämme, että Gaddafille myös maas, muun muassa Saksa ja Italia ovat toimittaneet paljon tämän tyyppisiä tuotteita, Mutta täytyy myöskin muistaa, että on olemassa maita kuten Italia, jotka, anteeksi, Itävalta, jotka noudattavat tiukkoja määräyksiä. Ja meidän täytyy varmistaa, että kaikkialla näitä määräyksiä noudatetaan yhtä lailla. Mutta tietenkin järjestelmä on päivitettävä erityisesti silloin, kun puhutaan älypuhelimista ja ATK-järjestelmistä ja softasta, niin että niitä käytetään myöskin demokraattisiin tarkoituksiin, kuten arabimaissa. Meidän täytyy myöskin analysoida sitä, millä tavalla näitä aineita tai tuotteita voidaan käyttää ja mitkä ovat loppukäyttäjän tarkoitusperät, kun he saavat näitä tuotteita käyttöönsä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Fjellner. Kiitos puhemies. Koko joukko tuotteita, joita voi käyttää niin siviili- kuin sotilaallisiinkin tarkoituksiin. Tämä lista on hyvin pitkä. Ajatellaan lentokoneiden turbiineja tai vaikkapa kuorma-autoja. Siksi toteaisin, että kun täällä usein viitataan aseteollisuuteen, niin se on hieman harhaanjohtavaa. Meidän olisi tärkeää yksinkertaistaa ja harmonisoida Euroopan Mm, toimia kaksi käyttötuotteiden suhteen. Meillä on oltava hyvin selkeät säännöt, mutta myös harmonisoidut säännöt. Olen kuullut ruotsalaisesta yrityksestä, joka ei ole saanut viedä toiseen maahan EU-lainsäädännön vuoksi ja samanaikaisesti ranskalainen yritys on vastaavaa vientiä saanut harjoittaa. Eli tässä EU epäonnistuu. Ajatellaan vaikkapa tele viestintälaitteistoa, joka on äärimmäisen tärkeää ja voisi olla merkityksellistä vaikkapa demokratia liikkeelle kaikkialla maailmassa. Joten ei tämä lainsäädäntö nyt saisi estää esimerkiksi tämän tyyppisen laitteiston viemistä ja kun täällä puhutaan tällaisista just in time äh, palveluista, niin niiden äh, tilannetta vaikeutetaan ihan äh, oikeutettujen tuotteidenkin kohdalla, tuotteiden, joita haluamme viedä. Ja tiedetään, että vaikkapa tällainen jälkikäteissä valvonta toteutuukin jälkikäteen vasta, niin nämä yritykset tietävät, että niitä rangaistaisi sitten jälkikäteen. Ja tämä on hyvin vaikeaa. Tämä yksinkertaistettu lainsäädäntöpyrkimys ei mielestäni nyt tämän ehdotuksen kautta toteudu. Ja näin esimerkiksi televiestintälaitteistoa ei voida viedä maihin, jotka sitä kipeästi tarvitsevat. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten eh, Zemke, yksi minuutti, olkaa hyvä jeśli można chciałem bardzo panie przewodniczący podziękować za zabranie głosu. Kiitoksia puhemies. hankaluutena on, että kaikki jäsenvaltiot eivät käytä samoja perusteluita, kriteerejä, kun on kyse kaksi käyttötuotteiden viennistä. Mielestäni tämän takia meidän pitäisi pyrkiä pääsen, päätymään tilanteeseen, jossa kaikissa on, maissa on valla erittäin korkeat standardit, mitä tulee siviili tarkoitukseen valmistettuja tuotteita, joita voidaan käyttää myös sotilastarkoituksiin. Tämän asetuksen mielestäni pitäisi kiinnittää huomiota tarpeeseen estää uusien teknologioiden käyttö sotilastarkoituksessa. Mielestäni tämä auttaisi meitä taistelemaan verkkoterrorismia vastaan myös. Kiitos. Sitten Pasku, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä on arkaluonteinen asia sekä taloudellisesti että poliittisesti. Yhtäältä EU haluaa välttää, että kaksi käyttötuotteita käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin tai ihmisiä vastaan, mutta toisaalta pitää ottaa huomioon tuottajien ja käyttäjien taloudelliset oikeudet. Tämä on hankala kokonaisuus, sillä meidän täytyy ottaa huomioon sekä olemassa olevat porsareijat että se, mitä jatkossa voisi tapahtua. Me tiedämme, että jotkut voivat pitää näitä määräyksiä liian tiukkoina, toiset pitävät niitä taas liian löyhinä, joten olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme avoimempaa ja tiukempaa sääntelyä. Ja meidän täytyy ottaa käyttöön ennakkolupamenettely eikä jälkikäteishyväksyntämenettely. menettely. Ja meidän täytyy todellakin kantaa kortemme kekoon. Sitä me teemme. Meidän täytyy varmistaa, että meidän roolimme noteerataan eikä lakasta maton alle. Kiitoksia. Jär, Nyt alkaa vaihe ilman puhujalistaa. Äh, danke, president. Wenn es um Kiitoksia, herra puhemies. Silloin kun kyse on kaksikäyttötuotteiden viennistä, niin uskon, että kaikki ovat samaa mieltä. Euroopan unionissa kaivataan yhtenäisiä menettelytapoja, jottei maasta toiseen menettely poikkea ja johda siten myöskin kilpailun vääristymiseen, mikä taas johtaisi päinvastaiseen tavoitteet tai päinvastaiseen tulokseen kuin mitä olemme toivoneet. Meidän täytyy varmistaa, että luvat myönnetään etukäteen. Me haluamme myöskin avoimuutta vaalittavan ja me haluamme, että myöskin oppimisen kannalta tärkeää menestyksen valvonta otettaisiin käyttöön. Mutta niin kuin kollega Köstinger sanoi, me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, josta ei koituisi hyötyä PK-yrityksille. Me tiedämme, että kyse ei ole vain ainoastaan suurista yrityksistä, vaan myöskin PK-yrityksistä. Eli toivoisin, että esittelijä huomioisi tämän seikan. Eli että määräykset ovat sellaisia, että ne voidaan myöskin PK-yritystasolla toteuttaa käytännössä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Ongelma, joka liittyy kaksikäyttötuotteisiin, kun siviilituotteita käytetään sotilastarkoituksista, ei voida ratkaista, vaan niitä valvotaan vientiä näiden tuotteiden kohdalla. Viennin valvonta olisi tärkeää ja se pitäisi hoitaa kurinalaisesti, niin se ei kuitenkaan estäisi sitä, että kehitysmaat saavat käyttöönsä näitä välineitä, jotka ovat usein välttämättömiä heidän, niiden kehityksen kannalta. Kuitenkin pitää varmistaa, että toimitaan avoimesti ja demokraattisesti. Edelleen tällä alueella meidän pitäisi olla johdonmukaisia muiden politiikkojemme suuntaan, suhteen, joiden tavoitteita käsitellään tässä asetuksessa tutkimus, tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma erityisesti, ja tietysti mitä tulee ilmailuteollisuuteen, avaruusteollisuuteen, ja Israelin osuuteen tässä. Nämä kuhnurit, jo, joilla on hyökätty Gaasassa ihmisiä vastaan, noin on kymmeniä ihmisiä näitä henkessä, pitäisi pohtia myös kaksikäyttö tuotteiden käyttöä eurooppalaisessa tutkimuksessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä komission puheenvuoroon. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa esittelijä, haluaisin komissaari Huhtin puolesta kiittää teitä tekemästänne työstä. Me olemme kanssanne samaa mieltä näistä asioista, erityisesti siihen, että käytämme tätä ex ante järjestelmää. Komission kannalta on erittäin tärkeää, että käytämme kaikkialla yhtäläistä järjestelmää. Meidän täytyy varmistaa, ettei eri standardeja käytetä eri maissa komplikaatioiden estämiseksi. Ja tietenkin me tarvitsemme jonkinlaista raportointijärjestelmää, mutta meidän tulee välttää, ettei tästä synny erityisesti PK-yrityksille turhaa työtaakaa ja hallinnollista taakkaa. Eli kyllä jonkinlainen raportointijärjestelmä on tarpeen. Ja toivottavasti siltä pohjalta voitte myöskin neuvotteluissa neuvoston kanssa löytää toimiva ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten vielä esittelee Lightread kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nämä viimeiset kaksi minuuttia halusin äh, käyttää vedotakseni neuvostoon, mutta nyt vetoankin vain tyhjiin tuoleihin. En ole varma, onko meidän järkevää käydä näitä keskusteluja ilman neuvostoa. Mielestäni neuvostolle voitaisiin ehkä todeta, että jos neuvosto jotain haluaa Euroopan parlamentilta, sen tulisi tulla paikalle täysistuntoihin, osallistua keskusteluihin. Parhaat kollegat, tiedän, että kyseessä on suuri talouden ala. Kyse on monista tuotteista, lukuisista työpaikoista ja erityisesti pk-yritysten työpaikoista, korkean teknologian työpaikoista, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä unionille. Siksi onkin hyvin, hyvin tärkeää, että Euroopan unionissa on kaikkialla yhtenäiset säännöt, eikä käy niin kuin kollega Fielner totesi, että yksi maa kunnioittaa sääntöjä ja toinen ei, ja se onkin sitten jää lehdellä soittelemaan, joka sääntöjä kunnioittaa, joten näin ei saisi olla. Ja haluaisimme kunnollisen ratkaisun niin, että myös neuvosto hyväksyisi, että kaikki ei välttämättä mene aina neuvoston pillin mukaan. Joten neuvotteluissa toivottavasti saamme Euroopan talouden ja Euroopan työpaikkojen edun nimissä aikaan nopean päätöksen samalla kunnioittain ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Sitäkin varten tämä mietintö on tärkeä. Puhemies, rouva komission jäsen, parhaat kollegat, kiitos. Kiitokset herra Leichtfried. Näin tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Simpsonin mietintö Euro